Okay, colleagues, I think we should make a start because it's, it's a little... No niin, eiköhän aloitella arvon kollegat. Kello on jo paljon. Esitys on kohta 15. Jäsenetty vuoropuhelu komission työohjelmasta. Eilen keskustelimme komission jäsenen Silja Niidiksen kanssa muun muassa ensi vuoden työohjelmasta. Mutta tietenkin komission vaihtuminen ja vaalikauden päättyminen vaikuttaa asiaan uusi työohjelma sitten taas kertoo enemmän siitä, mitä on saatu jo aikaiseksi. Mutta kuitenkin meillä nyt on mahdollisuus keskustella komission jäsenen Mimitsan kanssa siitä, mikä on hänen näkemyksensä tulevista töistä ennen Euroopan vaaleja. Ehkä nyt kannattaisi pohdiskella myöskin seuraavaa. Me olemme täällä ja erinäiset kollegat palaavat vielä seuraavallakin kaudella, mitä meidän tulisi, mihin meidän tulisi keskittyä seuraavalla kaudella. Kollega Mimitsa kävi täällä jo puolen aikaa raportoinnin yhteydessä. Siitä nyt ei ole vielä kovin montaa viikkoa, mutta oikein paljon kiitoksia tästä vierailustanne. Mutta sitten viimeisen vierailun me olemme saaneet pöydälle uudemman MFF-ehdotuksen. Kesäkuussa sitten nähdään varmaan komission uusi ohjelma ja komissio voi kertoa meille, että onko aikataulu pitämässä. Me keskustelemme kansalaisyhteiskunnan Concordin kanssa MFFstä ja heiltä saimme jotain kommentteja. No niin, ja seuraavana sitten puheenvuoro komission jäsenelle Mimitsalle, olkaapa hyvä. Chair, honorable members. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Toimikauden alusta alkaen on saatu aika hienoa edistystä kehityksessä ja yhteistyössä tämän valiokunnan tuella. Haluaisin mainita vain muutaman tärkeimmän näkökohdan edistyksessä kehitysyhteistyöpolitiikassa. Tämä kunnianhimoinen YK on globaali kehys 2030 toimintaohjelma, jotta köyhyys voidaan juuria ja saada aikaan kestävää kehitystä. Toimintaohjelmasta on siis sovittu. Yhteinen eurooppalainen kehitysyhteistyökonsensus on myöskin olemassa, jotta toimintaohjelmasta saadaan EUn omaa kehityspolitiikkaa, että saadaan suunnitelmasta toimintaa. Myöskin kunnianhimoinen ulkoisten investointien ohjelma, että saadaan yksityistä rahoitusta politiikkatavoitteiden toteuttamiseen. Ja sitten ennennäkemätön globaali Spotlight-aloite YK on kanssa, jotta voidaan lopettaa naisia ja lapsiin kohdistuva väkivalta. Niin on lähdetty tällaiseen aloitteeseen. Kuitenkin edelleenkin on paljon työtä tehtävänä nykyisellä toimikaudella. Joten alustuksessani keskityn joihinkin tärkeimpiin painopisteisiin, joita haluan edistää vielä. Uusi kumppanuussopimus tai kotonuun jälkeinen järjestely ensin. Olemme keskustelleet yhteisistä painopisteistämme AKT-maiden kanssa monessa yhteydessä ja sen noisen ansiosta muun muassa. Odotan sekä neuvoston päätöstä että ministereiltä mandaattia AKT-kumppanuille, jotta voidaan mahdollistaa viralliset neuvottelut ja niiden alkaminen ennen elokuuta. Olen mielissäni, että laaja sopu on komissioneuvoston ja parlamentin välillä kattavasta kehyksestä, johon kuuluu alueellinen ja painopisteet ja sateenvarjokumppanuus. kumppanuus toimielin rakenne ja sen oikeudellisesti sitova luonne. Kuitenkin edelleen täytyy päästä sopuun jäsenvaltioiden kanssa joillakin osa-alueilla, mukaan lukien tulevan sopimuksen kestosta, sen hallinnoinnista ja maahanmuuttokysymyksestä. Kun joillakin teillä saattaa olla huolia, niin vakuutan teille myös, että prosessin osana ja neuvotteluissa olemme sitoutuneita siihen, että parlamentaarista ulottuvuutta vahvistetaan, mutta myöskin laajan kirjon sidosryhmiä osallistumista kaikilla tasoilla. Toinen aihe koskee EUn, Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen strategia. Sehän on osa työohjelmaamme myös. Valmistelemme useita alueellisia strategioita, joissa pitäisi ottaa huomioon uusi lähestymistapamme, joka perustuu tasaveroiseen kumppanuuteen ja yhteisiin painopisteisiin. Päivitämme strategiamme latinaiselle Amerikalle ja Karibian alueelle ja toivomme, että voimme esitellä sen syksyllä. Sopusoinnussa sen filosofian ja logiikan kanssa, joka on konsensuksessa ja 2030 toimintaohjelmassa, kuten myös AKT-EU-kumppanuustyö, antaa mahdollisuuden määritellä muiden muassa strategiassa sen, että se on mahdollisuus määritellä selkeä visio siitä, että miten korkealla kehitystasolla olevien maiden kanssa sitoudutaan. Tähän kuuluu asioita, kuten epätasa-arvo ja tarve saada se aikaan sellaisia talouksia yhteiskuntia, jotka ovat kestävyyteen suuntautuneet ja samaan aikaan maksimoidaan mahdollisuudet uusista talouksista, joissa on samat arvot kuin meillä. Täytyisi määritellä, että miten parhaalla mahdollisella tavalla voidaan hyödyntää yhteistyön yhteisiä arvoja ja yhteisiä hyötyjä. Twinning, tiedonsiirto, kolmikantainen yhteistyö, ja mm, yksityiset investoinnit. täytyy myös katsoa, että miten tämä voitaisiin toistaa muualla. Tämä ei tietenkään pidä haitata työtämme vähiten kehittyneiden maiden puolesta. Kolmas aihe koskee EUn strategiaa Aasian ja Euroopan yhdistämisestä. Valmistelemme myös uutta strategiaa tästä syksyllä yhteyksillä on suuri vaikutus kehitystavoitteiden saavuttamiseen ja 2030-agendan toteuttamiseen sekä Aasiassa että Euroopassa. Liikenteessä, kaupassa, energiassa, digitaalisissa palveluissa ja ihmisten välisissä kontakteissa. Eurooppalainen yhteysstrategia varmistaa sen, että kukkitään ei jätetä yksin. Yhdistettävyys tarkoittaa myös sitä, että meillä on parempi yhteistyö asiankumppaneidemme kanssa ja saamme mukaan kehitysyhteistyön liittyviä toimijoita, mukaan lukien Kiina ja Japanin alueella ja kuitenkin myös moninkeskisyyttä tuetaan asemin kautta ja erityisesti asianin kautta alueellista integraatiota tuetaan. Neljäs asia työohjelmassamme on EUn ja Intian strategia – Pyrimme vahvempaan kumppanuuteen myös edistyneempien maiden kanssa, kuten India, joilla on monia samoja tavoitteita ja arvoja kuin meillä. Uusi EUn Intia-strategia keskittyy kolmeen pilariin, jossa on globaali järjestys, joka perustuu sääntöihin, kansainvälinen turvallisuus, rauha ja molemminpuolisen ymmärryksen ja kukoistuksen lisääminen. Ja tiedän hyvin, että että nyt on jo oikea aika alkaa tarkastella uutta monivuotista rahoituskehystä. Sen vuoksi käsittelisin jonkun verran sitäkin. MFF-ehdotusta siis, jonka komissio esitteli toinen toukokuuta. Vaikkakin Sektorikohtaiset erillisehdotukset ulkoisista toimista tulevat sitten vasta 14. kesäkuuta, niin toinen toukokuuta paketti sisälsi jo joitakin viestejä ulkoisista toimista ja kehitysyhteistyöstä. Ensinnäkin ulkoiset toimet ja kehitysyhteistyö ovat selkeästi esillä yhtenä tulevaisuuden painopistealueista, kun otetaan huomioon kohtaamamme haasteet maailmanlaajuisesti niin intressimme saada aikaan lisäarvoa EU-toimiin on ilmeinen alueella. Komission ehdotuksen mukaan alan menoja ei pitäisi rajoittaa UK maksuosuuden kautta tai että se maksuosuus jää puuttumaan, vaan että ulkoisten toimien menojen pitäisi kasvaa merkittävästi nykyisen tason yli. 123 miljardia. Siinä oli se merkittävä kasvu 26 prosenttia. Voimme mahdollistaa sen, että EU voi toteuttaa osuutensa yhteisistä sitoumuksista, että sitoudutaan 0,7 prosenttiin eh, virallista kehitysapua bruttokansantulosta, eli todellakin laaja enemmistö ulkoisista menoista budjetissa täyttää ODA, ODA-kriteerit kaikilla alueilla ja näin myös jatkossa. 90-95 prosenttia kaikista ulkoisista menoista raportoimme ne virallisena kehitysapuna ODAna ja niin jatkamme. Toiseksi komission ehdottaa merkittävää valtavirtaistamista ulkoisten toimien välineille mukaan lukien kehitysyhteistyö. Sen sijaan, että olisi eri temaattisia ja alueellisia välineitä, niin ehdotamme laajaa välinettä kehitysyhteistyölle, kansainväliselle yhteistyölle ja naapuruspolitiikalle. Sen kattavuus on maailmanlaajuinen ja sitä todellakin tarvitaan. Se on sopusoinnussa sen tuen kanssa, jota annetaan 23, 23 agendan yleiseen toteuttamiseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Komission ehdotus tarkoittaa sitä, että valvonta paranee ja myös parlamentilla on myös enemmän parla- äh, budjettivaltuuksia. Kuten tässä talossa on pitkään vaadittu ja ihan oikein, niin kehitysrahastoon integroimista budjettiin ehdotetaan. Se on johdonmukaista sen logiikan kanssa, että valtavirtaistetaan ja käytetään voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän pitäisi käydä käsi kädessä joustavuuden tukemisen kanssa budjetissa. Erityisesti tällainen reservi kohdentamattomia varoja, jotta voidaan vastata kauden aikana ennakoimattomiin haasteisiin. Tällainen valtavirtaistettu, virtaviivaistettu väline on tarpeen, jotta voidaan parantaa EUn tuen ja avun tehokkuutta ja sen vaikuttavuutta kumppanimaiden ihmisille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Sen pitäisi yksinkertaistaa sääntelykehystä, jossa sitten vähennetään kumppanimaiden rasitetta ja toimeenpanemien tahojen rasitetta, kuten kansalaisjärjestöt, mutta myöskin ajatellen EUn elimiä, kun ajatellaan valvontaa ja hallintoa. Tässä välineessä erityispiirteet eri ulkoisissa toimissa säilytetään ja niiden integriteetti säilyy. Sanon ihan selvästi, yksi laaja väline ei tarkoita yhtä ainoa politiikkaa, ihan päinvastoin. Tässä on mahdollisuus ottaa toimintapolitiikka etusijalle ja väline toimintapolitiikan, ja tämä väline palvelee toimintapolitiikkaa. Kehitysyhteistyötä ohjaa edelleen uusi eurooppalainen konsensus. Jos halutaan jyrjä köyhyyttä, tärkeimpänä painopisteenä. Ennustettavuus, avoimuus, kumppanimaiden niin sanottu omistajuus ja muut tehokkuusperiaatteet ovat edelleen keskeisiä yhteistyössämme. Tietysti eh, pystymme paremmin käymään syvällistä keskustelua sitten, kun kesäkuussa komissio ehdotuksen hyväksyy, joten sen vuoksi odotan sitä, että te sitoudutte niin, että yhteinen tiukka tavoitetasomme toteutuu kehitysyhteistyössä. Kiitos kovasti tästä mahdollisuudesta siis käydä tätä jäseneltyä vuoropuhelua ja antaa panokseni työohjelman toteuttamiseen, mutta myöskin sitten seuraavaan rahoituskehykseen. Okay, colleagues, thank you, commission. Oikein paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen tästä katsauksesta. Selvästikin näkee, että pidätte vauhtia yllä. Nyt kausi on päättymäisillään. Niin, ketkä haluavat käyttää puheenvuoroa? Niin, katsotaan kuinka moni haluaa osallistua keskusteluun. Jos nostaisitte kätenne ylös, niin kirjataan nimet ylös. Bente ja sitten Bogdan. Olkaa hyvä. If you want to go first, Bogdan, or you can wait. Bogdan, sinäkin voit aloittaa. Kiitos, hyvä komission jäsen. Kiitos siitä, että olette täällä tänään luonamme. Minulla olisi jotain kysymyksiä, jotain kommentteja. Minun ryhmäni näkökulmasta erityisesti jos ajatellaan 2030-agendaa ja kestävän kehityksen tavoitteita, jos ajatellaan kestävyyden rakentamista, te puhutte meidän laatimastamme mietinnöstä, joka koskee suhteita Afrikkaan. Meidän mielestämme ilmastonmuutoksen torjuminen on tärkeää ja on tärkeää, että torjutaan kaikenlaista syrjintää ja ehkäistään eh, väkivaltaa ja tähän tarvitaan jatkuvia ponnisteluja. Mutta miten komissio haluaa mahdollistaa sen, että kestävän kehityksen tavoitteet pannaan täytäntöön? Ja haluaisin tätä kommentoida ja sitten menisin toiseen kysymykseen. Minä olen kollega Norbertin kanssa rinkkaisesittelijänä. Me olemme puhuneet kehityskonsensuksesta, joka pohjautuu viiteen osaan ja joka on lähes yhteydessä 2030-agendaan. Minun mielestäni eräs avainasia on vielä toteuttamatta toimintasuunnitelmassa, joka koskee tätä konsensusta ja haluaisin siksi kysyä, onko tällainen toimintasuunnitelma tarkoitus laatia ennen kauden loppua. Kiitos ja seuraavan edustaja Noisa. <clears throat> Vielen Dank, Paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen. Kiitokset tästä selvityksestä. Keskeisimmät asiat tulivat jo mainittua Bogdanin puolelta, eli kestävän kehityksen tavoitteet, tavoitteet ja täytäntöönpano ja konsensus. Ja sitten mitä tulee neuvotteluihin AKT-maiden ja jäsenvaltioiden välillä kotonun jälkeisen sopimuksen aikaan saamiseksi. Me luotamme vahvasti neuvottelumandaattiin ja parlamentin kantahan on pitkälti samanlainen kuin komission. Uskon, että neuvottelussa on hyvä ratkaisu löydettävissä. Jos jäsenvaltiot vielä kiistelevät aikataulusta, eli kesto olisi 20 tai 25 vuotta, jos siis sopimuksen voimassaoloaika pitenee, no nämäkin kysymykset voidaan ratkaista varmaan aika nopeasti. Tärkeimpänä pidän, kun keskustellaan jäsenvaltioiden edustajien kanssa, se, että kehitysyhteistyössä erkaanutaan tästä kaiken kattavasta ja tärkeimmästä aihealueesta, eli maahanmuutosta. Se on tärkeä aihealue, mutta maahanmuutto ei ole kaikki kaikessa kehitysyhteistyöstä puhuttaessa jäsenvaltiot keskittyvät vain ainoastaan maahanmuuttokysymyksiin. Siitä pitää päästä eroon ja se edellyttää, että me kaikki yritämme tähän vaikuttaa. Jos katsotaan uusien järjestelmien järjestelmää, ja se keskittyy jäsenvaltioiden toiveesta juuri tähän maahanmuuttoon, eli että komissio keskittyy selkeästi maahanmuuttokysymyksiin, niin ehkäpä olisi paikallaan, että kehitysyhteistyö mainittaisiin keskeisenä työmme poliittisena aihealueena. Minua hiukan huolettaa AKT-maista puhuttaessa ja alueellista pilareista puhuttaessa, että äh, Tyyden valtameren maat ja saaret kuuluisivat Aasian alueeseen. Ehkäpä tämä sitten johtaa siihen, että erinäiset maat ja alueet jäävät ikään kuin unholaan. Onko tässä tarkoituksena varmistaa rahoitusta Karibian ja Tyynenmeren alueen maille – siten, että hyväksytään esimerkiksi pöytäkirjoja. Sillä minä uskon, että me tarvitsemme enemmän sitovuutta ja suunnitelmallisuutta ja keskipitkän ajan välin ohjelmia. Tämä näyttää pitkälti siltä, että joustavuuden myötä täytäntöönpano on nopea, se on sinänsä hyvä asia, mutta me tarvitsemme myöskin suunnitelmallisuutta ja keskipitkän ajan välin ratkaisumalleja. Kiitoksia. Um, thank, thanks Norbert. Kiitokset Norbert. Seuraavana Maria Hoibuch. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Kiitos komission jäsen, että olette paikalla tänään. Paljon siitä, mitä tänään puhutaan, niin tunnetta ja valitettavasti melkein täytyy sanoa, että tunnetta joku monilla aloilla yksinkertaisesti on vähän edistystä saatu aikaan ja vaatimuksethan ovat ne, jotka ei uudelleen. Lakiehdotus tekstiilialan valmistustandardeista esimerkiksi, mitä ei ole tapahtunut siinä vielä, tai että olisi lakiehdotus eurooppalaisista yhtiöistä, jotka rikkovat kehitysmaissa ihmisoikeuksia esimerkiksi maan anastuksella että saataisiin tilivelvollisuuteen siitä. Ja kehitysyhteistyövaliokunnassa on vähän valitettavaa kyllä mielestämme, kun teemme ehdotuksia, esitämme ne. Ja sitten komissio on täällä yhtiöiden ja teollisuuden puolella eikä ihmisten puolella ja uhrien puolella. Mutta haluaisin tehdä uuden ehdotuksen tässä vielä ja toivon, että sekin sitten otettaisiin työohjelmaan mukaan – kehitysyhteistyössä. Komissiollahan on ihmisoikeuksiin perustuva lähestymistapa, se on meille kaikille kovin tärkeä. Ja juuri sanoin, että ihmisoikeusrikkomuksia sattuu aina myös kehitysyhteistyöhankkeissa. Ei sitä pystytä kokonaan välttämään ikinä, mutta sen vuoksi on sitäkin tärkeämpää. Ja pisti silmään Fater-tapauksessa, Kenian hankkeessa, tunnette sen, YK on ihmisoikeusneuvostostahan täytyy selventää, että mitä siinä tapahtuu ja miten komissio on toiminut, mutta tapaus on tuonut tietoisuuteen sen, että miten tärkeää on se, että meillä on valitusmekanismeja myöskin EU-tasolla niin, että ihmisoikeusrikkomukset, jotka tapahtuvat oda puitteissa, josta, tai jotka saavat ODA-rahoitusta, että tässä olisi mahdollisuus sitten tähän. Mm, tietysti mekanismi täytyy olla hallinnollinen, sillä täytyy olla vakiomuotoiset menettelyt niin, että uhrit sitten saavat mahdollisuuden hyvin vaikaisessa vaiheessa tehdä virallisia valituksia, mahdollisesti jo ennen kuin ongelma on eskaloitunut, niin kuin Keniassa täytyy todeta tapahtuneen, ja EU-edustustoillahan tässä olisi looginen, tai ne olisivat looginen paikka, jos, jossa tämä voisi toimia. Ja tietysti valitusmenettely täytyy olla hallinnollinen, että sitten voidaan lisäksi mennä myös virallista oikeustietä. Niin jos tämä otettaisiin työohjelman mukaan, niin se ilahduttaisi minua niiden asioiden lisäksi, jotka olemme jo toistuvasti sinne ehdottaneet. Ja yksi vielä, jonka haluaisin lisätä, Edellinen puhuja Hans Noiseri tuossa puhuikin, että kun ajatellaan tätä konsensusta, niin se täytyy nyt toteuttaa. Konsensuksessahan on otettu sen mukaan, että maatalouden ympäristötoimet vaativat enemmän tukea. FAO hän on järjestänyt suuden tilaisuuden Scaling Up. Komissio oli sillä hyvin edustettuna. Minä olen tiivissä yhteydessä tästä tältä osin talonne kanssa. Ja nyt kun ajatellaan monivuotista rahoituskehystä MFF, joka hyvin sopisi siihen, että saataisiin määrärahakohennusta tällä alalla, kun eihän se riitä, että jos sanomme nyt muodollisesti, että scaling up ja tuemme FAOa, jos siihen ei liity mitään nimenomaisia niin määrärahoja, niitä tarvitaan. Se minua myös ilahduttaisi kovin, jos tässä päästäisiin askel eteenpäin. Eikä tässä sitten FAON selän takana selä, se, seisottaisi, vaan todellakin FAON rinnalla edettäisiin yhdessä. Thank you. Shall we just take answer? Kiitoksia. Ehkäpä ensin näihin kysymyksiin, koska niihin liittyy muitakin kysymyksiä, ja sitten Eli Schleinin puheenvuoroon Paul Rübischlein ja Sargentini toisen kierroksen yhteydessä, mutta nyt näihin ensimmäisiin kysymyksiin saamme vastaukset. the implementation of... Täytäntöön panoa näiden kestävän kehityksen tavoitteiden osalta on itse asiassa meidän kehitysyhteistyötoimien keskiössä ja näin tulee olemaan myös ensi kaudella. Euroopan unioni on ollut todella aktiivinen ja oleessa roolissa ja kunnianhimoinen, kun on päätetty kestävän kehityksen tavoitteiden asettamisesta. Ja nyt pitää olla yhtä kunnianhimoisia ja jatkossakin on oltava johtoasemassa, kun niitä pannaan täytäntöön ihan maailmanlaajuisesti kumppanimaiden suuntaan, mutta myös EUn sisäpuolella, koska kestävän kehityksen tavoitteet ovat niin universaaleja ja ne mukautuvat eri olosuhteisiin. Eli se, miten näitä kestävän kehityksen tavoitteita pannaan täytäntöön ja miten tätä voidaan edistää ympäri maapallon. Tämä tuo yhteen erilaisia politiikan aloja ja pitää varmistaa, että kaikki politiikka on johdonmukaista. Kaikki kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöön pano lähtee liikkeelle konsensuksista ja niistä suuntavioista, mitkä löytyvät uudesta eurooppalaista kehitysyhteistyökonsensuksesta. Mutta tämän lisäksi on tärkeää tehdä siitä konkreettisia ohjelmia ja ohjelmoitavia hankkeita itse kullekin valtiolle ja tällaista teemme myös parlamentin kanssa puoliväliarviointiprosessissa. Jos ajatellaan sitten tarvittavia välineitä ja sitä, miten nämä tavoitteet pannaan täytäntöön. Sekin on oleellista. Me tarvitsemme eh, myös maantieteellisesti tai alueellisesti eh, jäsenneltyä mm, toimintaa ja siksi kotonun jälkeinen eh, toiminta on niin olevissa roolissa, kun näitä tavoitteita pannaan täytäntöön. Ja sitten lopulta monivuotisen rahoituskehyksen ehdotukset. Ja meidänhän pitää yhdessä niistä päättää nyt tulevalla, tulevassa vaiheessa, toivottavasti tämä vaihe jää mahdollisimman lyhyeksi, niin sen avulla sitten myös määritellään, mitkä välineet ja lainsäädäntöpuitteet saadaan niin, että EU voi niiden kautta edistää tavoitteiden täytäntöönpanoa. Kehityskonsensus on tässä johtotähtenä kaikessa työssämme. Ja kun asioista puhutaan, niin sovitaan ja neuvotellaan. Siis tästä konsensuksesta neuvoteltiin, niin haluttiin siitä mahdollisimman konkreettinen, mahdollisimman selkeä. Ja jotta voitaisiin välttyä sellaiselta seuraavalta askeleelta, joka johtaisi siihen, että neuvotellaan konsensuksen täytäntöönpanon toimintasuunnitelmasta. Tästä syystä meillä ei nyt ole suunnitelmissa tällä hetkellä mitään erityistä toimintasuunnitelman kehittämistä konsensuksen täytäntöönpanemiseksi, sillä konsensuksen saattaminen konkreettisiksi toimiksi kehityspolitiikassa on todella mahdollista. Ja näin kehitys toimenpiteet olisivat paljon koordinoidumpia sekä jäsenvaltioiden tasolla että toimijoiden tasolla. Voin myös täysin yhtyä siihen ajatukseen, että meidän kehityspolitiikassamme pitäisi kaiken kaikkiaan huomioida myös muita aloja, erilaisia aihealueisiin liittyviä tavoitteita, jotka liittyvät kehitykseen. Yksi niistä on muuttoliike. Mutta muuttoliikettä ei pidä mitenkään sormella osoittaa että se olisi nyt kehityspolitiikan erityinen tavoite. Me rakennamme yhteyksiä kehitysvälineiden ja muuttoliikkeen perimmäisten syiden välille. Köyhyyden juuriminenhan on juuri se asia, joka yhdistää muuttoliike- ja kehitysagendat. Ja köyhyyden poistamistoimet todellakin lähentävät näitä kahta asiakokonaisuutta, muuttoliikettä ja kehitystä. Eli meidän mielestämme ei tarvita erityistä muuttoliikkeeseen liittyvää välinettä kehitysohjelmilla voidaan Suomen, suoremmin vaikuttaa siihen, että voidaan tavoitteisiin päästä tai voidaan niillä juuri tätä muuttoliikettä siten, että parannetaan taloudellisia yhteiskunnallisia tulevaisuuden näkymiä näissä maissa. Ja sitten on asioita, jotka liittyvät seuraavaan kotonun jälkeiseen puitteistoon akotemaiden kanssa. Ja minä toivon, että kaikki näihin asioihin voidaan menestyksekkäästi puuttua ja niistä voidaan sopia seuraavien viikkojen aikana, jotta EUn neuvottelumandaatti voidaan hyväksyä ennen kuun loppua. Niin, että AKT-kumppanit ovat valmiita neuvottelemaan tästä laajasta tulvasta sopimuksesta ja myös erityisistä alueellisista pöytäkirjoista tai pilareista – ja mitä tulee näihin eri aloihin, eli vaatetusalaan tai maan kappaamiseen, siihen miten voimme edes auttaa maatalous- ja elintarviketurvallisuusohjelmia. Me olemme valmiita jatkamaan näiden asioiden käsittelyä ja yhdistämään näitä teemoja kaikissa toimissamme. Haluamme myös vahvistaa ihmisoikeuspohjaista lähestymistapaa kehitysyhteistyössä mm, niin konkreettisin yhteyksin kuin vain mahdollista ihmisoikeuksien ja kehityksen välillä. Siksi innolla odotan sitä, että voitaisiin parlamentin kanssa tehdä yhteistyötä, jotta vaatetusalan aloitteista saadaan mahdollisimman konkreettisia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että toistaiseksi olisi hyvä, jos voitaisiin nähdä, miten meidän lähestymistapamme todella vaikuttaa. Mutta sitten pitäisi tarkastella myös tämän kokonaisaloitteen yleisvaikutusta jonka avulla sitten päästäisiin seuraavaan vaiheeseen tämän alan aloitteessa, ei välttämättä, tai ei tietysti tällä kaudella, mutta myöhemmässä vaiheessa. Siksi haluaisin tässä jäsennellyssä ja strategisessa vuoropuhelussa, joka koskee meidän kehityspolitiikkamme vahvuuksia ja tulevaisuutta. Kiitos. Paljon kiitoksia, arvoisa komissaari. Seuraavana Paul Huivish. Linda, I think it... Paljon kiitoksia, Linda. Mielestäni on tärkeää huomioida seuraava seikka. Pyydän anteeksi, että tulin myöhässä tänne. Meillä oli komission jäsenen Malmströmin kanssa briefaustilanne kauppa-asioista. Kauppa ja kehitysyhteistyö liittyvät läheisesti toisiinsa ja keskeisin kysymys kuuluukin, että miten me saamme yhtäältä huomioitua köyhyyden kitkemisen tavoitteen ja toisaalta taas viennin ja tuonnin tasapainottamisen, jotta kaikki tästä hyötyvät. Eli kehitysyhteistyön ja kansainvälisen kaupan niputtaminen voi olla keskeisellä siellä, kuten täällä on todettu. Tähän liittyy myöskin uusiutuvat energiat. Energia-asioista vastaavat henkilöt vaativat panostusta kestäviin biopolttoaineisiin – mutta palmuöljyä on taas tuotu paljon unionin alueelle. Tämä sai laajaa tukea. Ja nyt mennään aivan vastakkaiseen suuntaan ja nyt olemme kieltämässä palmuöljyn tuonnin. Mutta on olemassa pieniä tuottajia, jotka elävät tästä tuotteesta ja tämä on melko katastrofaalinen päätös heidän näkökulmastaan katsottuna. Mielestäni meidän tulisi arvioida komissiossa tätä asiaa uudemman kerran. Tietenkin tässä on eturistiriita havaittavissa. asia tulkitaan eri tavalla eri puolilta, mutta kun puhutaan kestävän kehityksen tavoitteista kaksi ja seitsemän, niin voivat olla joskus vastakkaisia. Kakkosessa halutaan varmistaa elintarvikesektori ja Seiska taas liittyy uusiutuviin energialähteisiin, joten nämä kaksi tavoitetta ovat osittain ristiriitaisia, joten voitaisiinko yhdessä laatia sellainen strategia, jolla voidaan varmistaa se, että huomioidaan yhtäältä unionin ympäristölliset seikat ja minkälaisia negatiivisia vaikutuksia tällä voi olla Malesiassa tai muissa maissa, joissa ollaan riippuvaisia tällaisten tuotteiden viennistä. Sillä jos vienti tyrehtyy, niin tarkoittaako se sitä, että meidän täytyy käyttää enemmän rahaa tai investoida lisää, jotta kyseisissä maissa olisi tarjolla jotain vaihtoehtoisia tuotantolähteitä? Meidän, meillä pitäisi olla globaalikin vastuus taisteltaessa köyhyyttä vastaan, va, vastaan. Eli kaikille pitäisi pyrkiä tarjoamaan paremmat elinolosuhteet ja taso, joten me emme saa missään nimessä unohtaa tätä faktaa, sillä energia-alan ihmiset ovat sitä mieltä, että olisi parempi toimia siten, että strategiaa lähdetään muuttamaan. Eli minä todellakin toivon, että kun MFF tarkastellaan, niin olisikohan tällä saralla mahdollisuus tehdä jotain jo ennakoiden. Kiitoksia. Schlein. Kiitoksia seuraavana Eli Schlein. Grazie Presidente. Eh, komissario, grazie di essere venuto a darci questa... Eh... Kiitos komission jäsen siitä, että tulitte tänne paikalle kertomaan teidän näkemyksistänne ja siitä, mitä on saavutettu tänä vuonna. Kiitos siitä, että kerroitte, miten on tarkoitus jatkaa kehityspoliittisia ponnistuksia. Minulla olisi kolme lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin nyt kun vielä odotellaan sitä ehdotusta, joka on tulossa kesäkuun puolessa välissä, niin kaikki se, mitä toukokuussa on nähty, on ollut mielenkiintoista, mutta jäämme todellakin odottamaan, koska meillä on vähän epäilyksiä liittyen tähän yhteen yhtenäiseen välineeseen. On tärkeää rationalisoida olemassa olevia välineitä, mutta tämä ei kuitenkaan voi toteutua niin, että unohdetaan kehityksen todelliset tavoitteet, esimerkiksi avoimuus ja parlamentin oikeus saada selkeää tietoa siitä, mikä on valittu rahoituspuitteisto. Toisaalta toteamme myös, että on olemassa sen tyyppistä suuntausta, että kehitysrahoitusta käytetään muihin toimiin, esimerkiksi rajavalvontaan tai kapasiteetin lisäämiseen. Ja tämä erityisesti maantieteellisestä näkökulmasta. Tästä olemme todella huolestuneita ja siksi haluamme tätä tarkastella jatkossakin ja ymmärtää, miten tämä uusi väline tekee eh, nämä varat DAC-kelpoisiksi ja sitten toinen kysymys, jonka jo kysyin eilen kollegaltana Stilja Niilikseltä. Nyt on sellainen poliittinen hetki, joka on aika erikoinen ja sen takia Euroopan unionin vastuu on vielä entistä suurempi. Joko me nyt todellakin vastaamme niistä sitoumuksista, jotka 2030 agendalla ja Pariisin eh, tavoitteella on hyväksytty, koska kukaan muista puolestamme tee. Eli pyytäisitte, että nyt näyttäisitte selkeää poliittista tahtoa edistää näitä sitoumuksia ja käyttää sitten niihin mm, tarpeeksi varoja, koska mehän paperilla sitoudumme suuren rahamäärään, mutta kuitenkaan meillä ei sitten ole niin paljon rahaa, että voisimme todellakin ne toteuttaa. Ja sitten viimeinen kommentti, jos ajatellaan eh, tämän valiokunnan vierailua Ugandaan viime viikolla, te varmasti tiedätte, että Ugandassa on miljoona 400 000 pakolaista suurin piirtein. Se on todella suuri määrä tässä maassa, jossa on ollut todella edistyksellistä avoimien ovien politiikkaa. Jopa niin pitkälle mennään, että eh, pakolaisille annetaan pieni eh, pala maata, jota he voivat sitten viljellä. Ja ajatuksena on, että muutaman vuoden kuluessa heistä voi tulla itse riittoisia, mutta tällä hetkellä kuitenkin valtavia ongelmia, mutta paikalliset yhteisöt ovat hyvin solidaarisia, erityisesti Etelä-Sudanin pakolaisten pakolaisia kohtaan. Ja tämä on tärkeää, koska kaikki meidän hankkeemme liittyvät joko paikallisväestöön tai sitten eh, pakolaisväestöön yhteisöihin. Ja tämä on hyvin tärkeää, sillä näin voidaan vähentää jännitteitä tällaisessa tilanteessa, jossa on todella vähän resursseja. Sitten vielä viimeiseksi haluaisin sanoa, että me äh, kävimme monessa DEFCON ja ECON hankkeessa ja myös African Trust Fundin rahoittamissa hankkeissa. Siellä on hankkeita, jotka todella muuttavat ihmisten elämää ihmisiä koulutetaan ja annetaan heille mahdollisuus sijoittaa esimerkiksi pienen karjan tuotantohankkeisiin. Ja me olemme voineet siellä paikan päällä nähdä, että meidän toimijamme tekevät siellä kentällä todella mahtavaa työtä, mutta kuitenkin kriisiä rahoitetaan aivan liian vähän. Sinne tarvitaan enemmän tukea, erityisesti pitkäaikaista jatkuvaa tukea eh, terveydenhoidon alalla ja koulutuksen alalla. Eilen mm, meitä muistutettiin siitä, että siellä oli kouluissa oli 2000 lasta ja yhdellä luokalla oli yli sata lasta. Miten tällaisissa olosuhteissa voi antaa laadukasta opetusta? Ja sitten viimeinen kommenttini on, että ei saa unohtaa, että tämä kriisi voi vielä pahentua, sillä etelä tilanne on todella dramaattinen. Ja sitten Burundi on maa, jossa tapahtuu kaikenlaista. Ja Kongo, mistä on tullut jo vuoden ensimmäisenä kuukausina kymmeniä tuhansia ihmisiä. Eli pitää olla todella varovaisia ja pitää muistaa nämä pakolaiset, jotka lähtevät näistä pienyhteisöistä ja lähtevät kaupunkeihin ja heiltä tuntuu sitten puuttuvan integraatiomahdollisuudet. Ja tästä kuitenkin päätettiin New Yorkin puitteistossa. Kienke. Vielä kaksi puheenvuoroa kollegat Sargentini ja Kienke, olkapa hyvä. I've been listening to you and I... Kiitoksia, herra komissaari. Tämä ei ole mitenkään kadehdittava työ, tämä on kuin ympyrän neljöiminen te olette meidän komissaarimme, joka vastaa kehitysyhteistyössä. Se tarkoittaa se, että meillä on yhteinen prioriteetti, kestävä köyhyyden kitkeminen. Mutta miten te voitte valvoa politiikkaa? No se toteutuu budjettia käyttämällä. Miten tarkastatte menoja politiikkaan liittyen parlamentaarikona? No, talousarviota tarkastellen. Meillä on siihen oikeus jos on olemassa yksi budjetti, niin silloin on vaikea lähteä politiikkaa tarkastamaan ja varmistamaan, että toimimmeko todellakin köyhyyden kitkemisen nimissä vai käytetäänkö kehitysyhteistyötä muihin tarkoitusperiin. Ja tämä petee myöskin joustavuusajatteluun. Jos jossain syntyy nälänhätä tai maanjäristys, niin silloin tarvitaan todellakin joustavuutta, mutta jos haluamme todellakin pitkällä aikavälillä kitkeä köyhyyttä, niin silloin joustavuus on pahasta. Jos katsotaan tätä esimerkkiä Ugandasta, nämä Etelä-Sudanin pakolaiset eivät lähde pitkään minnekään muualle ja Afrikka erityisrahastosta tämä rahoitetaan. Se on kahden vuoden ohjelma. Se päättyy vuonna 2020. Tällainen joustavuus tarkoittaa epävarmuutta. Kehitysyhteistyössä joustavuus tarkoittaa sitä, että ongelmana on se, että rahoja käytetään ad hoc tehtäviin, joita tarvitaan eurooppalaista aspektia pönkittämään, mutta ei kolmansien maiden auttamisessa köyhyyden kitkemiseksi. Kyse on yhteisestä toiminnasta. To, lapseni, toivottavasti lasten lapseni hyötyvät tästä, mutta tämä ei helpota meidän elämäämme nyt. Eli talousarvioon liittyvä joustavuus on pahinta tässä yhteydessä. Mitä taas tulee MFFään, niin herää kysymys, miten pääsemme tähän 0,7 prosentin tavoitteeseen. En usko, että se onnistuu. Ja miten voimme varmistaa jo ennakkoon, ei jälkikäteen viisastellen, että mikä osa talousarviosta menee ODAhan. Me voimme tarkastella tätä nykyään vain sitä, että miten raha on käytetty, mutta sitten kun raha on käytetty, niin se on mennyt – jos ne ovat menneet huonoihin tarkoitusperiin, niin rahoja ei saada enää takaisin. Ja lopuksi vielä seuraavaa. Tämä on tietenkin kinkkinen kysymys teillä, arvoisa komission jäsen. Sanoitte yhtäältä, että me tarvitsemme maahanmuuttoa varten oman välineen, mutta toisaalta sanoitte, että maahanmuuttoa ei pitäisi eristää. Ja sitten viittaatte tähän lause, lausumaan, että me hyötyisimme kaikki taisteltaessa maahanmuuttoa vastaan, mutta me kaikki tiedämme myöskin sen, että kun talouskasvua syntyy köyhyydestä kasvavassa maassa, niin tietenkin se vaikuttaa maahanmuuttovirtoihin. Ehkä tämä liittyy muihin asioihin, mutta jos haluamme nopeasti ratkaista maahanmuuttokriisin Euroopan unionin sisällä, niin silloin rahat kyllä menevät väärään suuntaan. Tai sitten muutaman vuoden päästä sisäasiainministerit toteavat, että kehitysyhteistyövarojen käyttää tällä tavalla ei ole järkevää, joten käytetäänkö sitä muuhun kuin kehitysyhteistyöhön. Ja olen todellakin närkästynyt siitä, että nyt tässä ei toimita niin kuin minä toivisin, toivoisin. Eli että tässä keskitytään kes- kehitysyhteistyön tavoitteeseen sopimuksen mukaisesti, eli kestävään köyhyyden kitkemiseen. Arvoisa puheenjohtaja, tämä on aika lailla vanhanaikainen argumentti. En haluaisi sitä lausua täällä, mutta meidän täytyy todellakin ikään kuin suojella tätä rahastoa. Kiitoksia. Kiitokset juuri sinulle ja seuraavana Cecil Kienge. Olkaa vaan hyvä. Grazie, komissario. E, Kiitos, komission jäsen. Minäkin haluaisin kiittää teitä, että olette täällä keskustelemassa näistä asioista tänä aamuna. Muutama kysymys. Aloitetaan kotonun jälkeisestä kaudesta, kun mainitsitte mahdollisuuden, että että siinä parlamentaarista ulottuvuutta vahvistettaisiin. Mehän tiedämme, että parlamentaarinen ulottuvuus sopimuksissa on hyvin merkittävä. Eli pitää rakentaa sen varaan, mitä jo on. Minulla on sellainen tunne, että ei ole ihan selvää, minkälaisia rakenteita on ajateltu. Onko teillä mitään ajatusta, että miten aiotte parlamentaarista ulottuvuutta vahvistaa? molemmille osapuolille kotonun sopimuksessa. Joitakin rakenteita on toiminnassa, mutta ovatko toimijat siellä tarpeeksi vahvoja mekanismin vahvistamiseksi? AKTn yleiskokous on sitten eri asia. He edustavat ihmisiä eikä koko mannerta. Eli näitä heikkoja kohtia on paljon. Tilanne muuttuu, joten ei pitäisi perääntyä. Ei tehdä sellaista rakenteiden perusteella, jotka ovat heikkoja, pitää mennä eteenpäin, vahvistaa parlamentaarista yleiskokousta, joka meillä on jo. Eli minkälainen rakenne teillä on mielessä, ne on kysymykseni. erityisesti vuoden 2020 jälkeen. Olisi paras saada tästä joku ajatus mahdollisimman nopeasti. Senegal, Nigeria, Etiopia, Mali, Etelä-Afrikka, mikä vaan, niin olen nähnyt niiden tekevän johtopäätöksiä viime aikoina. Useissa näissä maissa, jotka mainitsin, hallitus, valtio liian heikko ja monissa näissä maissa ei ole itse valtiota tai hallitusta. He eivät voi kohdata näitä haasteita. Eli meidän painopisteidemme osalta meidän pitäisi todellakin keskittyä siihen, että valtiokapasiteettia kohennetaan. Koska muuten ei voida edes suunnitella mitään. Pyrin tässä painottamaan juuri sitä, että kansalaisyhteiskunta on olematon, emmekä siihen investoi tarpeeksi. Ja se on syrjinnän muoto. Koska on suuri osa näitä yhteisöjä, jotka ovat omillaan, eivät äänestä, eivät osallistu niihin toimiin, joita on käynnissä, vaikka pitäisi keskitymme niihin asioihin vaalien aikana, mutta nyt pitäisi kohentaa paikallisia ja alueellisia viranomaisia ja varmistaa, että ihmiset ovat edustettuina siellä. Tämähän pätee erityisesti Nigeriin. Väestö kasvaa siellä hurjaa vauhtia. Eivätkä he saa koulutus- ja syntyvyysasioita hallintaansa. Onko kouluja, niitä puuttuu sairaaloita. Mainitsin vain Nigerin, mutta on monia muitakin maita. Mutta se on luonteenomaista, koska Niger, kun heidän viranomaisten kanssa puhuu, niin tämän he ovat esittäneet infrastruktuurin osalta. Se ei ole sopusunnossa sen kanssa, että lasten määrä kasvaa siinä voi olla ihan menetetty sukupolvi kyseessä, joka tässä uhrataan. Täytyy keskittyä demografiaan. Joskus pidämme sitä sellaisena asiana, joka ei olisi uhka. Mutta mitä tarvitaan on se, että suunnitellaan tämä tulevaisuus mielessä ja annetaan tukea – siihen, että olisi mahdollisuus syntyvyyden säännöstelyyn. Ja sitten vielä toinen asia, naiset. Haluaisin, että investoidaan enemmän naisten auttamiseen epävirallisella sektorilla. Hehän ovat noin jopa 70 prosenttia heidän osuutensa taloudesta, ja se on epävirallista taloutta. Ei riitä, että sanotaan, että naiset sitä, naiset tätä. Ei, täytyy huolehtia siitä, että on olemassa rakenneelliset edellytykset siellä. Burundi vielä lopuksi. Ihmisoikeustilanne, turvallisuustilanne on katastrofaalinen. minkälaisia toimia olisi näiden erityisessä kiperässä tilanteessa olevien maiden auttamiseen? Ja ehkäpä omalta puoleltani niin vielä muutama huomio on se, mitä täällä on jo todettu. Esimerkiksi Judith Sargentinikin totesi, alkuun totesi arvoisa komissaari, että on olemassa Aasiaa varten, Intiaa varten, latinalaista Amerikkaa varten omat strategiat alhaisen keskitason tulomaiden Eli ei niinkään köyhien maiden strategiat. Huolenaiheena on se, että miten tämä vaikuttaa kehitysapuun toimintaan. Eilen keskustelimme tästä tutkimuksesta, eli siitä, miten EU on kyennyt saavuttamaan 0,7 prosentin tavoitteen. Ja keskeisin sanoma on se, että keskeisin ongelma liittyy siihen, että LDCn osalta emme ole päässeet 0,2 prosenttiin. Abidjanissa EU totesi, että me priorisoimme Afrikkaan suunnattavaa kehitysapua. Ja kollega Sargentini totesi, että meidän täytyy merki, korvamerkitä rahat juuri ldc ja köyhyyden kitkemiseen. Vain ainoastaan näin voimme vakauttaa Afrikan maat. Monet täällä, kutenkin, kuten Elias Cecil totesivat, että kriisejä on kehittymässä Afrikassa. Ei tarvitse odottaa, että ne puhkeavat. Ne ovat kylläkin tuloillaan. Jos me haluamme saada yhden kattavan globaalin strategian aikaiseksi, niin se edellyttää, että muun muassa ulkosuhdehallinto tarkastelisi, mitä Etelä-Sudanissa, Burundissa tapahtuu, miten siihen reagoidaan, miten toimimme diplomaattian rintamalla. Tähän keskustelin täytyy panostaa, sillä jos emme nyt toimi näiden maiden osalta, niin pahoin pelkään, niin kuin eilenkin kuulimme, Sudanin, ei Etelä-Sudanin, vaan Sudanin edustajat to- varoittivat meitä, että sielläkin on melkoinen pesäke puhkeamassa, joten kriisi on paha. Joten jos haluamme varmistaa, että kaikki ovat tässä mukana, niin ei riitä, että me vain kirjaamme jotain paperille. Sinänsä siitä on hyötyä, mutta nehän vain kertovat siitä, mitä suunnitellaan, mutta mitä on tehtävä nyt konkreettisesti koska me tiedämme, mitä lähitulevaisuudessa on odotettavissa. Sitten STGn täytäntöönpanoon liittyen ensi vuonna heinäkuussa komissiohan tulee YK korkeantason foorumille kertomaan, miten STGn osalta EU on toiminut. Ja toivottavasti parlamentti voi tätä tapahtumaa valmisteltaessa saamme äänemme kuuluviin, sillä vain ja nostaan me Edustamme kansalaisia, olemme yhteydessä kansallisiin parlamentaarikoihin ja hallituksiin. Ilman tällaisia yhteyksiä emme voi vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin laisinkaan. Ja mitä tulee koulutuksen laatuun, muistelisin, että pari kuukautta sitten keskustelimme siitä, että miten rahaa on käytetty ja koulutukseen varatut määrärahat, määrärahat surkastuivat Eli on nähtävissä, että periaatteessa lapset kyllä käyvät koulua, mutta eivät saa koulutusta. Eräs Ugandan ministeri kertoi kuulensa opettajilta, että kyse on vain kriisin hallinnasta koulussa. Kyse ei ole niinkään opettamisesta käytännössä. Kyllä ihmisiä täytyy valmistella koulutuksen kautta digitaaliseen vallankumoukseen. Ihmisillä pitää olla mahdollisuus toimia nykyvaatimusten edellyttämällä tavalla, eli kyllä koulutuksen täytyy panostaa enemmän. Eli työtä kyllä riittää, mutta meidän täytyy keskittyä pidemmän aikavälin tavoitteisiin – me emme voi hyväksyä, että rahat lyhytkatseisesti vaan ohjataan jonnekin. Niin kuin täällä kollega Mogherini totesi, ratkaisujen löytäminen voi kestää pitkin, pitkäänkin. Me tiedämme, että kaivoksia on suljettu hyvinkin nopeasti, mutta alueen elvyttäminen samaisella alueella ja talouden elvyttäminen samaisella alueella kestää hyvin, hyvin pitkään ja toivon, että te varmistatte, että keskeisin tavoite tulee edelleenkin olemaan köyhyyden kitkemisessä. Alfonsa komissaari, olkaa hyvä. Kiitos ei pelkästään kysymyksestä, vaan kommenteista ja myöskin suuntaviivoista, jotka johtaisivat tietä mff neuvotteluja kohti ja ajatellen myös sektorikohtaisten ehdotusten sisältöjä, jossa määriteltäisiin suurta osin kehitystoimia tulevaisuudessa, kehitysyhteistyötoimia. Se, mitä komissio todella halusi osoittaa, ja mikä onnistuikin ehdotuksessamme seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi, on se, että ulkoiset toimet ja kehitysyhteistyö osana sitä otsaketta on niiden sektoreiden osa-alueiden joukossa, jos Euroopan tason toimia tarvitaan. sellaisessa määrässä, että se olisi, se, sen osuus olisi, että rahoituskapasiteetti olisi siis parempi kuin nykyisessä MFS, eikä pienempi. Eli kehitysyhteistyö on siellä niiden toimintapolitiikkojen joukossa, jolla olisi se rahoituskapasiteetti, jolla voitaisiin osoittaa, että EU on johtoasemassa oleva toimija kehitysyhteistyössä. Ja myöskin ajatellen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista tulevaisuudessa. Nyt täytyy työstää myös profiileja, rakenteita, suuntaa siinä, miten kokonaiskapasiteettia käytetään kehitysyhteistyössä seuraavassa MFF. Sen vuoksi tämä jäsenelty vuoropuhelu tänään, sanoisin, on hyvä esittely siitä, miten eurooppalaisia välineitä määritellään, miten määritellään eurooppalainen tapa harjoittaa kehitysyhteistyötä. Pystymme käsittelemään näitä asioita paremmin. Sitten kun sektorikohtaiset ehdotukset kehitysyhteistyöpolitiikalle ovat julkaistut ensi kuun puolivälissä ja sitten neuvottelujen ajan seuraavista, seuraavasta MFFstä. Mutta tänään olemme käsitelleet myöskin joitakin tärkeimpiä asioita, jotka ovat merkittäviä ja ovat myös tulevaisuudessa merkittäviä seuraavan kehitysyhteistyöbudjetin kannalta, sanoisin näin. Mutta tässä on jo selkeä suunta. ainakin meille kehitysyhteistyö osassa komissiota. Se koskee tärkeimpiä tavoitteita ja painopisteitä kehitysyhteistyöpolitiikassa. Kyllä olen täysin samaa mieltä. Täytyy mukauttaa välineitämme, tulivoimaamme niin sanotusti, niin, että että tärkein tavoite köyhyyden juurimisesta voidaan tavoittaa saavuttaa. Tietysti mitään yksittäistä silattua tietä ei ole, joka johtaisi meidät köyhyyden juurimiseen. On monia teitä, sanoisin, joita, voidaan, joita pitkin voidaan kulkea siinä mielessä, mutta ne täytyy meidän rakentaa yhdessä. Sen vuoksi todellakin on tärkeää keskittyä köyhyyden juurimiseen kaikkein vähiten kehittyneissä maissa, kehityksen haavoittuvissa ulottuvuuksissa. Ja erityisesti kun ajatellaan maantiedettä, niin erityisesti Saharan etäpuolinen Afrikka pitäisi olla kehitystoimien kohteena. Sitten 0,7 prosentin saavuttaminen bruttokansantulosta ODA-tavoitteena on tärkeä. Mutta jopa kun tarkastellaan nykyistä kehityssuuntaa siinä mielessä, niin olemme paljon kaiken kaikkiaan jäsenvaltioita ja EU-elimet Olemme lähentänä 0,7 yleisenä ODA-tavoitteena kuin että mitä ollaan eh, lähellä erityistavoitetta, olisi ainakin 0,2 prosenttia kaikkein vähiten kehittyneille maille. Eli sen vuoksi tässä jälleen argumentti sen puolesta, että tämä eh, tai jota täytyy käyttää, jotta voimme vahvistaa vaikutustamme köyhyyden juurimiseen. DAC-kelpoisuus sitten, tai virallisen kehitysavun sisältö tässä laajassa välineessä on yhtä tärkeää. Mutta halusin vakuuttaa teille, että nykyäänkin yli 95 prosenttia, 96 prosenttia ulkoisista, ulkoisten toimien otsakkeessa nykyisessä budjetissa on yhteensopiva ODAn kanssa. Se raportoidaan siis virallisena kehitysapuna. Ja nyt pyrkimyksemme on kaikissa uusissa välineissä ja uudessa MFF-ehdotuksessa pitää tämä taso tai lisätä tätä ODA-rakennetta ulkoisissa toimissa. on joitakin rahoituksen osa-alueita ulkoisissa toimissa, jotka voitaisiin vieläkin selkeämmin määritellä osa-alueena, jotka eivät ole osa kehitysyhteistyötä tai ulkoisia toimia, sen rahoitusta. Ajattelen etupäässä tässä rauhaa, rauha- ja turvallisuuden toimia, jotka liittyvät sotilaallisiin toimiin, kuten nykyinen African Peace Facility. Komission ehdotuksen mukaan se otettaisiin budjetista ulos, EDFstä ulos kokonaan. Ja se olisi sitten erillinen hallitusten välinen eh, budjettiin liittymätön väline. Se kyllä myötä vaikuttaisi selkeästi siihen, että kehitystoimien ydin olisi rahoitettu kehitysyhteistyövälineistä. Odotan innolla keskustelua parlamentin kanssa näistä monista muistakin näkökohdista, jotka ihan oikein otitte esille täällä tänään, kuten joustavuus uudessa laajassa välineessä, se, miten käsitellä meidän välineiden ohjelmoitavissa olevaa osaa, jos näin sanotaan, ja myöskin sitä osaa sitten, jota pidettäisiin nopeana vastauksen osana tai jopa varauksena. Sitten parlamentin valvonta ja parlamentin osuus kehitysyhteistyöpolitiikan kehittämiseen on myös tärkeä osa tulevaa keskustelua siinä mielessä, joten haluaisin vain, että yhdessä yritämme ympyröidä neljän, kuten, tai neljöiden ympyrän, aivan kuten oikein sano, viittasitte siihen, niin jotkut kysymykset ja kommentit eh, koskivat kehitysyhteistyön politiikan ja kestävän kehityksen johdonmukaisuutta. Tämänkin pitäisi olla tärkeällä siellä uuden MFFn rakenteessa, että politiikan kohesiota parannetaan, koska juuri käsite kestävästä kehityksestäkin jo vaatii sitä, että on parempi johdonmukaisuus monien politiikkalohkojen välillä, jotta saadaan aikaan oikea tasapaino tässä välillä, että miten politiikka vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja sitten, että vältetään joskus eh, ristiriitaiset piirteet joissakin kestävän kehityksen tavoitteissa, kuten esimerkiksi uusiutuvat energiat ja täysi turvallisuus tai muut mahdolliset ristiriitaiset osat. Sen vuoksi politiikan johdonmukaisuus meille on niin tärkeää. Ja tässäkin odotan, että voimme yhdessä myötä vaikuttaa siihen, että löydetään tapa parantaa politiikan johdonmukaisuutta. Yhteenvetoraportin laadimme 2019 vuoden heinäkuulle korkean tason poliittisella foorumille esitettäväksi, jotta voidaan esitellä, että miten EU antaa panoksensa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen kotona ja ulkomailla. Ja olen täysin samaa mieltä. Ja että tässä on toinen osa-alue, jossa panoksemme ja parlamentin mukaan ottaminen, parlamentaarikkojen mukaan ottaminen valmistelutöihin – ja yhteenvetokertomuksen esittelyyn on niin tärkeää. Näen, että tämän päivän keskustelu on tärkeä, jos ajatellaan seuraavaa vaihetta keskusteluissa monivuotisesta rahoituskehyksestä erityisesti kun ajatellaan näitä uusia toimintapolitiikan rakenteita, jotka tulevat eteemme hyvinkin pian. Well, thank you, Commissioner, for giving us... Paljon kiitoksia arvoisa komissaari tästä katsauksesta kaikista näistä asioista, jotka ovat vielä tuloillaan. Tämä on viimeinen toimikautemme, mutta ei mitenkään helppoja leppoisa. Kiitokset vierailustanne ja me lähetämme tietoa kollegoidemme kommentista tästä valiokunnasta ja muusta valiokunnasta, mitä toivomme komissiolta. Ja toivottavasti pääsette uudemman kerran meidän vieraaksemme kertomaan kesäkuun jälkeen ohjelmastanne. Vielä kerran kiitokset vierailustanne.